Cari colleghi, vi ricordo che la riunione tra... Hyvät kollegat, muistutan teitä, että tämä kokous näkyy Euroopan parlamentin verkkosivuilla. Aloitamme esityslistan 20. päivä. Saitte tämän kokouksen esityslistan, jos siihen ei ole vastalauseita, se on hyväksytty. jäsenvaltioiden toimien takia koronan rajoittamiseksi jotkut tulket eivät ole saatavilla. Näin ollen tänään meillä on Englannin, Ranskan, Italian, Saksan, Espanjan, Hollannin, Portugalin, Suomen, Unkarin, Puolan ja Romanian tulkaus iltapäivällä. Ranska, Englanti, Italia, Saksa, Hollanti ja Espanja ovat jäljellä on hyvin tärkeää, että noudatatte syhteeristön lähettämiä ohje, ohjeita tulkkausta varten. Ainoastaan audioyhteyksiä ei tulkata. Pyydän teitä käyttämään omaa kieltänne. Jos kieltänne tulkataan, on tärkeää, ettei käytetä kirjoitettua tekstiä ja puhutaan luonnollisesti. Tulkit kiittävät tästä etukäteen. Ilmoitan sitten viimeisestä puheenjohtajakokouksesta. Siellä on päätetty, että fyysistä läsnäoloa edelleen vähennetään parlamentin jäsenien keskuudessa. Kaikki kokoukset, ryhmien kokoukset, valiokuntien kokoukset hoidetaan etänä. Ainoastaan nämä trilogeja varten voidaan olla fyysisesti läsnä. Viime täysistunnossa otettiin käyttöön jäsenten puheenvuorot etänä meidän on kaikkien toimittava vastuullisesti tässä vaikeassa vaiheessa viruksen toisessa aallossa. Muistutan hallinnon ilmoittamista turvallisuussäännöistä koskien fyysisesti läsnä olevia henkilöitä. On pakollista käyttää maskia ja säilyttää etäisyydet kaikissa parlamentin tiloissa, myös valiokunnan kokouksen aikana. Etäyhteyksiä varten on painettava nappia Raise Hand ja kun valo muuttuu keltaiseksi, teidän pyyntönä on saatu vastaan. Pyydän teitä odottamaan, odottamaan, kunnes saatte puheenvuoron. Kun teillä on puheenvuoro, speak-nappi muuttuu siniseksi. Sen jälkeen voitte painaa speak-nappia ja odottaa kolme sekuntia, kun nappi muuttuu punaiseksi, voitte aloittaa puheenne. Muistutan, että huomenna Juri, Libe ja Peti-valiokuntien kanssa meillä on kuulemistilaisuus Didier Reindensin kanssa, oikeus, oikeusalan komissaari. Aloitamme 13.45, päätämme 15.45, jatkamme 16.45 ja päätämme 18.45. Mukana on myös Emily O'Reilly, joka on Euroopan oikeusasiamies ja eri järjestöjen edustajia. Puutan teitä, pyydän teitä osallistumaan tähän. Siellä voidaan pohtia siitä, kuinka konkreettisesti voitaisiin yksinkertaistaa ja vahvistaa eurooppalaisten kansalaisten oikeuksia, arvoja, jotka yhdistävät meitä ja kansalaisten osallistumista demokraattisiin prosesseihin. On tärkeää, että kuulemistilaisuudessa otetaan huomioon myös covid-tilanne, huomioiden eh, vastaukset, joita kansalaiset meiltä odottavat ja, ja kuinka pandemia on osoittanut, että Eurooppa on heikko. Tänään on meidän tehtävänämme pysäyttää tämä terveyskriisi, talouskriisi, jolla saattaa olla todella dramaattisia vaikutuksia kansalaisiin, perheisiin ja yrityksiin. Euroopassa haluaisin muistuttaa siitä, että meidän on toimittava yhteisemmin, tarvitaan poliittisia toimia ja tarvitaan vahvaa teknisen puolen koordinointia. Sitten seuraava kohta. Budjettivaliokunnassa äänestettiin Euroopan unionin talousarviosta 2021. Kokous pidettiin 14. lokakuuta ja siellä hyväksyttiin kaksi kolmesta eh, meidän esittämästämme projek- eh, pilottihankkeesta. Pilottihankkeet, jotka hyväksyttiin, ovat seuraavat. Bele, Euroopan rakentaminen paikallisia viranomaisten kanssa, eh, Ruiz de Vesan aloite, 800 000 euroa sitoumuksen 400 000 maksuja. Onnittelut kollegalle. Kansalaisten väliaikaiset kokoukset ja näin muut. Pyritetään parantamaan käytäntöjä EUn julkisen osallistumisen Duranin ehdotus, 2 miljoonaa euroa sitoumuksen miljoonaa maksuja. Sitten myötäkin tarkistuksia, joita AFK on tehnyt talousarvioon merkittävällä tavalla nyt nostetaan tätä ohjelmaa, kansalaiset, tasavertaisuusoikeudet ja arvot. Tämä on tar- tarkistus A, edelleen pyyntö, jolla li- lisättäisiin tähän, tähän Euroopan tulevaisuutta koskevaan konferenssiin rahoitustarpeita. Tämä on tarkistus B ja D Näistä äänestetään seuraavassa täysistunnossa marraskuussa. Hylätyt talousarviotarkistusta voidaan esittää uudelleen marraskuun neljänteen päivään kello 12 mennessä täysistunnossa valiokunnan taholta tai poliittisen ryhmän tai 36 jäsenen taholta. Ottaen huomioon tulee tulokset, voin ajatella, että olemme ihan tyytyväisiä todella, mikäli vielä uusia tarkistuksia halutaan esittää. Siellä tarvitaan poliittinen ryhmä tai 36 jäsentä. Meillä on yli 300 tarkistusta äh, äänestettävänä. Olisikin hyvä, että mahdollisimman paljon käytettäisiin tätä sovellusta e-vote, joka teillä on käytössänne. Sitten äh, koordinaattoreiden päätökset. Koordinaattorit päättivät seitsemän työ asiakirjan laatimisesta Euroopan tulevaisuutta koskevaa konferenssia varten. Ensinnäkin EUn demokratisointi parantaa vastuullisuutta, avoimuutta ja unionin toimielinten toimintakykyä. Tämä on EPPlle mennyt. Sitten institutionaaliset uudistukset covidin valossa ja muut mahdolliset tulevat kriisit ja kriisin valmistautuminen GUE-ryhmälle vihreille, siis lähinnä vihreillä yhteistyössä GUEn kanssa. Edelleen seuraava asiakirja koskee vuoropuhelun vahvistamista, rohkaisemista Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien välillä EPPlle, sitten subsidiariteetti ja suhteellisuus ECRlle, sitten yhteisömenettely ja hallitusten välitten menettely SND-ryhmälle, yksimielisyysäänestys äänestys Renew-ryhmälle, kansalaisten osallistuminen ja kansalaisyhteiskunnan ja osallistuminen Euroopan tulevasta koskevaan konferenssiin. Tämä on annettu GUElle yhteistyössä vihreiden kanssa. Sitten tarkistamme, olemmeko päätösvaltaisia ja aloitamme ensimmäiset äänestykset. Päivän ensimmäinen äänestys koskee tarkistuksia, joita on tehty Duranin mietintöön Euroopan vaaleista, vaaleista 265 tarkistusta on esitetty. Esittelijä on esittänyt 27 kompromissia, joista on keskusteltu ryhmien teknisessä työryhmissä varjoesittelijän kanssa. Kiitän heitä ennen kuin aloitamme äänestyksen. Edustaja Durand saa puheenvuoron kaksi minuuttia. No ne kollegaatto, presidentti. yhteyttä ei ollut. Allora, mentre Niente, caffè rinviato. Jaha, no enpä sitten ehdikään tätä kahvia juomaan. Lykätään se tuonnemmaksi. Sitten Juri valiokunnan mietintöön tehtävä lausunto AFKosta koskien Euroopan unionin oikeuden täytäntöpanoa 2017-2019, 43 tarkistusta, 8 kompromissia. Haluaisin kiittää Lisilva Pereira puheenvuoro. Kaksi minuuttia, että ehdin juoda tämän kahvini. No ne collegato, presidentti. Puheenjohtaja hänkään ei ole linjoilla. Fate apposta per non farmi prendere il caffè. Tämä on nyt ihan tahallista, että en ehtisi kahviani juoda. Prima di aprire la prima sessione di voto. Kun aloitamme ensimmäisen äänestyskierroksen, muistutan menettelystä. Sihteeristö on lähettänyt teille jo ohjeet sähköpostitse ja teillä on äänestysluettelot jotka käyttää tätä iVoters-sovellusta, pitää avata sovelluksen sähköinen taulukko. Siinä on kaikki äänestykset ja kun olette äänestäneet, siitä luodaan PDF, joka pitää allekirjoittaa ja leimata joka sivulle ja lähettää sähköpostiosoitteeseen afkovote at e joka taas Eh, toimii klassisesti, niin on printattava, tulostettava tämä äänestyslista, eh, allekirjoitettava se ja merkittävä joka sivulle nimikirjaimet, kuvattava se skannatta, tai skannattava se ja lähetettävä samaan osoitteeseen AFCO Vote. Ainoastaan eh, ne sähköpostit, jotka lähetetään tähän kyseiseen sähköpostiin, äänestys aikana otetaan huomioon. Äänestys alkaa 10.45 ja, ja päättyy 16. Eh, niistä ilmoitetaan sitten 16.45. Nyt varmistamme päätösvaltuuden. Niin, todella kun äh, haluatte äänestää, ottaa käyttöpuheenvuoron, niin, niin keltainen tarkoittaa, että teidän viestin on otettu vastaan. Voisitteko nyt siis pyytää puheenvuoroja, näin varmistamme päätösvaltaisuuden? Abbiamo il numero legale? Olemmekohan siis päätösvaltaisia? Molto, bene. Kyllä näin on. Siamo. Kiitoksia. Sitten aloitamme saman tien äänestyksen. Ja jatkamme kokousta eteenpäin. Punto 5 Kohta 5. Vuoropuhelu kansalaisten kanssa. Kansalaisten osallistuminen Euroopan unionin päätöksentekoon. Aikaisemmalla kaudella toinen huhtikuuta 2019 tässä valiokunnassa, jota silloin johti kollegamme Danuta Hybner, järjestettiin keskustelu neuvoston puheenjohtajavaltion kanssa, komission, ETSK ja alueiden komitean kanssa koskien sitä, mihin tuloksiin ja suosituksiin päädyttiin koskien kansalaisten kanssa käytävää vuoropuhelua ja kuulemista koskien Euroopan tulevaisuutta Kuten muistatte, jo helmikuussa AFKO pyysi lupaa mietinnölle koskien kansalaisten aloitteita ja kansalaisten osallistumista EUn päätöksentekoon. Ja sillä syyskuussa puheenjohtajakokous antoi luvan eh, artiklan 57 mukaan työjärjestyksessä. PETI-valiokunta eh, on yhteistyövaliokunta eh, oman toimivaltuutensa puitteissa. Tämä mietintö antaa meille mahdollisuuden analysoida eri aloitteita ja ehdotuksia tästä toiminnasta. Voimme pohtia myös sitä, kuinka näistä aloitteista saataisiin ajassa pysyviä ja kuinka ne saataisiin mukaan monimutkaiseen instituutioiden puitteistoon. Petivaliokunta on pyytänyt myös omaa mietintöä Afkon puheenjohtajana teen yhteistyötä kollega Dolores Montserratin kanssa niin, että voimme näiden kahden valiokunnan mietinnöt sovittaa yhteen. Kuten jo mainitsin, Afkon koordinaattorit päättivät laatia työasiakirjoja, jotka toimivat pohdinnan pohjana Euroopan tulevaisuutta koskevassa konferenssissa. Yksi näistä koskee juuri kansalaisten osallistumista Euroopan tulevaisuutta koskevan konferenssiin, joka on aivan keskeinen osa koko konferenssia. Tänään meillä on ensimmäinen keskustelu tästä tärkeästä argumentista. Nyt annan puheenvuoron esittelijälle ja sitten niille kollegoille, jonka, jotka ovat ilmoittaneet sitä haluavansa ryhmien toimittamien tietojen mukaan. Schulzer ilmeisesti. Edellinen erehdy. Helmut Scholz.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 Kyllä, jatkakaa vain. Use uh, the headphone because it was... Käytin kuulokkeita, koska minua pyydettiin käyttämään, mutta ne aiheuttivat ilmeisesti enemmän ongelmia kuin muu menettely. Kiitos, että voimme keskustella tästä tärkeästä aiheesta. Erityisesti siitä, miten kansalaisten osallistaminen, osallistamista voidaan lisätä EUn päätöksen selonteossa. Se on erityisen tärkeää COVID-19-aikoina. Haluaisin sanoa, että yhteiskuntamme demokraattian tila ja ihmisten mahdollisuudet vaikuttaa ovat tärkeitä myös COVID-19-aikoina. Myös Euroopan unionissa on nähtävä, että kansalaisten on voitava luottaa poliittisiin päätöksiin, politiikan tekoon, jota EUn toimielimet tekevät, hallitukset tekevät. Miten tähän tilanteeseen päästään? Kansalaisten osallistuminen on tärkeää, kun ajatellaan Euroopan tulevaisuutta koskevaa konferenssia. EUn toimielimet ovat kuulleet kansalaisia eri tavoin. Esimerkiksi kansalaispaneelien luominen – tällaisten kansalaiskokousten järjestäminen ja niin edelleen. Alueiden komitea ja talous- ja sosiaalikomitea ovat myös ehdottaneet pysyviä mekanismeja, jotka sopisivat ja tätä varten on laadittu työryhmä toimielinten välillä. Haluaisin nostaa esiin ajatuksen, jota me voisimme pohtia. Nämä ovat siis näitä ajatuksia, joita voimme pohtia tässä tek- tulevassa tekstissä, ja miten voitaisiin käyttää näiden kuulemisten ja vuoropuheluiden vaikutuksia, jotta saataisiin ne kestävän käyttöön toiminnin puitteissamme, kuten puheenjohtaja juuri mainitsi. Me olemme keskustelleet työasiakirjasta, joka koskee Euroopan tulevaisuutta koskevaa konferenssia. Ilmeisesti työstämme tätä valiokunta-aloitteista mietintöä läheisessä yhteistyössä työasiakirjan esittelijän kanssa, jotta nähdään, että kuljetaan rinnakkain näiden kahden asian kanssa, jotta valiokunta voi ajaa konkreettisia ehdotuksia siitä, miten voidaan yhdistää tämä osallistaminen, vuoropuhelu jotenkin päätöksentekoprosessiin. Meidän parlamenttimme päätökset ja Euroopan komission kannat, jotka hyväksyttiin tammikuussa ennen covid-pandemiaa, hyväksyttiin siis Euroopan tulevaisuutta koskevasta konferenssista, on mielestäni luonut ihan hyvän pohjan. Koimme toimielintä yhdessä ovat sopineet, että on vahvistettava kansalaiskeskustelua ja kansalaisten osallistamista, jotta päästään tilanteeseen, jossa kansalaisia kuullaan tehokkaammin päätöksenteossa. Ja tämä on yksi suunta minun teksti luonnoksessani valiokunta-aloitteisessa mietinnössä. Kansalaiset ovat varmasti keränneet erilaisia näkemyksiä näistä kysymyksistä tähän mennessä. Ja kollegoiden kanssa olemme varmasti samaa mieltä siitä, että varmasti on hyödyllistä kerätä kantoja kansalaisilta, mutta Liian harvoin tällaiset tapahtumat menneisyydessä ovat olleet todella menettelyn keskiössä, siksi tarvitaan uudenlaisia toimintatapoja. Siksi ehdottaisin, että keskitymme mietinnössä siihen, miten kansalaisaloitteet ja kansalaisten osallistaminen saataisiin sitovammaksi ja näin menestyksekkäämmäksi niin, että kansalaiset tuntevat, että heidät otetaan tosissaan ja että heidän kantansa heijastuvat toimielinten ja hallitusten päätösten tekoon. Eli molemmin puolin sekä jäsenvaltioiden tasolla että EUn tasolla. Siksi haluaisin muistuttaa siitä, että EPRSltä saatiin hyvin mielenkiintoinen tutkimus, joka antaa meille paljon pohdittavaa koko konferenssiprosessiin ja prosessiin, joka siis alkaa tämän vuoden lopulla ja jatkuu ensi vuoden alussa. Miten voimme parantaa siis tilannetta, josta nyt keskustelemme? Muutama ajatus. Esimerkiksi meidän pitäisi kehitellä osallistavaa lähestymismallia. Ensin on lisättävä tietoisuutta, saatava kansalaiset liikkeelle, toiseksi jakaa ajatuksia ja saada mukaan asiantuntijakantoja myös kansalaisyhteiskunnasta. Kolmanneksi monikielinen alusta, jonka kautta voidaan linkittää kansalaisten kannat eri jäsenvaltioista kohti EUn päätöksentekomekanismeja. Näitä töitä kaikkien toimielinten pitäisi tehdä ja pitäisi pyrkiä ehkä löytämään horisontaalinen alusta, jotta voitaisiin linkittää tällainen kansalaisten osallistaminen päätöksentekoprosessiin, jotta kansalaiset ymmärtävät hyvin, mistä keskustellaan jotta saadaan alustavasti jo suuntaa. Käsittääkseni komissio on ehdottanut keskustelupaneeleita, joissa on asiantuntijoita ja kansalaisia, joissa keskustellaan asiantuntijoidenkin avulla. Näin on tehty jo pitkään, mutta nyt pitää kyllä päästä jo askel pidemmälle. Niin, että ainoastaan tavata sidosryhmiä, asianosaisia, vaan että saadaan myös konkreettisempia ehdotuksia kuuluviin esimerkiksi eri neuvoston kokouksissa. Ennen siis, kun lopulliset päätökset on muotoiltu. Tämän suuntaisesti ehdottaisin, että me toimisimme tämän valiokunta aloitteisen mietinnön kanssa. Nyt kuuntelen hyvin tarkkaan arvon kollegoiden kommentteja, jotta saamme kerättyä ne kaikki. Olen jo ehdottanut tiettyä aikataulua hyvin pian varjoesittelijöiden kokous, jossa yhdessä pohdimme tämän päivän valiokuntakeskustelua ja pyrin sitten löytämään sellaisen työtavan, että voimme läheisessä yhteistyössä kehitellä ehdotusta, joka saa suuren valiokunnan enemmistön ja myöhemmin myös täysistunnon tuen. Tässä johdanto puheenjohtaja. Kiitos, että sain mahdollisuuden esitellä näitä ensimmäisiä ajatuksia. Dankeschön. Ora passiamo ai relatori ombra. Kiitoksia sitten varjoesittelijät. Kolme minuuttia Antroksani EPP-ryhmän nimissä. Euh, merci, monsieur le président. Euh, Kiitoksia puheenjohtaja. Keskustelun aihe on melkoisen monimutkainen ja vaikea suora ja epäsuora demokratia ovat päivän polttavia asioita kansainvälisesti ja meilläkin. Euroopan nivolla, tasolla tämä saattaa olla vaikeampaa kuin kansallisella. Noin 50 vuoden ajan me olemme Euroopan unionissa olleet sitä mieltä, että unioni on poliittinen hanke, jota sen jäsenmaat ajavat ja hallitukset ovat olleet ratkaisevan tärkeässä roolissa, kun Eurooppaa on rakennettu. Nykyisin tilanne on muuttunut. Tämä on aivan selvää. Tällä hetkellä kansalaiset ovat kiinnostuneempia julkisesta toiminnasta sekä kansallisella että eurooppalaisella tasolla – Kuinka meidän tulisi sitten lähestyä asiaa? Meidän pitäisi alkaa keskustelu aina oikeudellisesta pohjasta. Meillä on 60, 660 kertaisesti kansalaisia. Ja perusoikeuskirjassa yli 30 kertaa ja muissa sopimuksissa 12 kertaa mainitaan tämä kansalaisuus, joten vaikuttaa kyllä olevan niin, että sana kansalainen on vahvasti läsnä perussopimuksissa. Kansa mainitaan tai kansat siellä mainitaan myöskin kuinka sitten meidän tulisi lähestyä näitä säädöksiä, jotka koskevat kansalaisten oikeuksia, kuten esimerkiksi liikkumisen vapaus, jotta kansalaiset nauttivat tai äänioikeus tai se, mitä unionin tulee taata kansalaisilleen, kuten esimerkiksi turvallisuus ja vapaus. Tässä ovat siis oikeudelliset pohjat äh, keskustelulle, mutta meidän tulee rajata tätä ähm, kysymyskenttää, millä alueella kansalaiset voivat vaikuttaa, kiinnostaako kansalaisia Euroopan parlamentin vaaleihin osallistuminen, kuinka äh, me voisimme paremmin äh, motivoida heitä äänestämään. Tämän jälkeen meillä on jo oikeudellisia äh, merkityksiä Euroopan unionin kansalaisuudella, joten kuinka voisimme rohkaista kansalaisia osallistumaan eurooppalaisiin aloitteisiin. Vetoomusoikeus on myöskin oikeus, jota ei tule unohtaa, mutta meidän täytyy olla kuitenkin realistisia. Haluaisin tässä yhteydessä korostaa sitä, että realismi on äärimmäisen tärkeä seikka. Kansalaiset eivät voi korvata hallituksia tai eurooppalaisia edustajia ähm, Euroopan parlamentissa tai kansallisissa parlamenteissa, mutta kansalaiset voivat olla tärkeässä roolissa. Kun ajattelemme kansalaisuutta Euroopan unionin tasolla, luonnollisesti minun mielestäni meidän tulee esittää kysymys siitä, pystyvät he toimimaan eurooppalaisella poliittisella kentällä vai eivät. Eurooppalaisella poliittisella kentällä, jolla keskustelut, kuinka nyt sanoisin, tämän kaltaiset keskustelut on käynnissä kuten kaikissa jäsenmaissakin. Tämä on hyvin vaikea kysymys. En halua puhua liian kauan, mutta minä olen Direct vastaava omassa yliopistossani ja tiedän kuinka vaikeaa on saada opiskelijat, nuoretkin liikkeelle, kun esimerkiksi on pieni yliopistokaupunki, jossa on 60 000 asukasta. Kuinka voisimme nuoret, emmekä vain nuoret, vaan kaikki kansalaiset saada kiinnostumaan eurooppalaisista kysymyksistä? Tämä on vaikea. On hyvä, että käsittelemme tätä asiaa, mutta on hyvä kuitenkin muotoilla tämä kysymys hyvin tarkkaan ja olla realistinen. Se on tärkeää. Aivan aluksi halusin siis mainita nämä seikat. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Onorevole Negrescu per tre minuti. Edustaja Negrescu kolme minuuttia seuraavana. Yeah, chair, thank you so much for giving me the... Kiitos puheenjohtaja, että sain puheenvuoron. Haluaisin kiittää esittelijää hänen tekemästään esityksestä. Tämä on tärkeä kysymys. Kansalaiskeskustelut ja kansalaisten osallistaminen EUn päätöksentekoon. Tämä on keskeinen seikka meille. Tämä liittyy tietenkin läheisesti Euroopan tulevaisuutta käsittelevään konferenssiin. Samalla on pohdittava, mitä odotamme tällaisilta keskusteluita ja kansalaisten osallistamiselta ja miten voidaan parantaa tätä ja samalla innovoida hiukan, jotta kansalaisten ääni todella tulee kuuluviin EUn toimielimessä. Ja näin saadaan uutta näkökantaa EUn päätöksentekoprosessiin. Erilaista kuulemista on jo järjestetty esimerkiksi vuonna 2018 pari keskustelua, joihin lähdettiin jäsenvaltioiden tasolla. Paljon innostusta oli silloin, mutta hyvin rajallisesti vaikutusta näistä kuulemisista. Joiden kautta saatiin vain neuston päätelmiin yksi virke, se ei riitä. Keskusteluita on käyty sen pohjalta, mitä kansalaiset ovat sanoneet, mutta miten se vaikuttaa keskusteluihin, joita käydään huippukokouksissa tai keskusteluihin, joita me käymme EUn lainsäädännöstä. Se on tärkeää. Kuuleminen on tärkeää, keskusteleminen on tärkeää totta kai. Vaaleissa huomattiin, miten kansalaiset osallistuivat reippaammin vaaleihin. Tämä osoittaa, että ihmiset haluavat olla osa Eurooppaa, haluavat äänensä kuuluviin, haluavat vaikuttaa siihen, mitä Euroopassa tapahtuu. Eurooppa ei voi olla vain jotain abstraktia toisenlaista kuin mitä odotetaan Euroopan olevan. Ajatellaan terveyttä, koulutusta. Ihmiset haluavat yhteistyötä. Emme voi olla aina jälkijunassa reagoimaan tapahtumiin, reagoimassa tapahtumiin. Meidän pitää huolehtia siitä, että me voimme käydä avoimia keskusteluita, mutta ei saa syntyä käsitystä, että keskustelua käydään turhaan, ettei tuloksia synny. Meidän on huolehdittava siitä, että kaikki voivat osallistua julkisesti. On huolehdittava siitä myös, että totta kai kehitellään uusia menetelmiä kansalaisten kuulemiseen. Rakentavassa hengessä käytävä vuoropuhelu on tärkeää, mutta vaikutuksen on myös oltava selkeästi esitettynä kansalaisille. Meidän täytyy todella ottaa omaksemme se, miten tärkeää on kansalaisten voimaannuttaminen näiden keskusteluiden kautta, vaikka keskusteluissa tulisi esiin eri kantoja kuin mitä itse edustamme. Meidän on huolehdittava myös tilivelvollisuudestamme päätöksentekijöinä. Meidän on osallistava asiantuntijoita. On saatava aika nämä paneelit, joiden merkityksen on oltava selkeä. Ja lisäksi Euroopan parlamentin roolia on pohdittava. Euroopan parlamentin on oltava osa kansalaiskeskusteluita – ja kansalaisten osallistamista. Sitä haluamme enemmän koko päätöksentekoprosessiin Euroopan unionissa. Meidän on ajateltava näin tulevaisuutta kansalaiskeskusteluiden ja kansalaisten osallistamisen osalta. Annetaan lisää tilaa kansalaisille. Tämä on oikea suunta nyt kulkea. Varmasti voimme yhdessä saada aikaan tässä yhteisen lähestymistavan ja näin voimme saada rakentavan vuoropuhelun meidän kesken tässä kysymyksessä. Kiitos oikein paljon. Grazie, Victor. Kiitos, Victor. Seuraavana puheenvuoron saa Durand. Kuusi minuuttia. Hän voi käyttää myös edellisen puheaikansa. Olkaa hyvä, edustaja Durand. Connected, chair. Hän ei ole linjalla. Allora, l'onorevole Nino. Niin kun hän ei ollut yhteyksissä, niin seuraavana Ninassa kuusi minuuttia. Thank you very much, Mr. Chair. Uh, thank you very much. Paljon kiitoksia puheenjohtaja, paljon kiitoksia hyvät kollegat uh, jo kuulusta puheenvuoroista. Uskoakseni tämä keskustelu on erittäin tärkeä uh, ja meidän täytyy pohtia lähtökohtiamme, jos meillä on keskustelua Euroopan unionin tulevaisuudesta uh, ja mahdollisesti tämä tarkoittaisi keskustelua tulevasta perustuslaista, keskustelemme siitä, kuinka yhteiskunta rakentuu, kuinka yhteiskuntana haluamme elää yhdessä. Ja siksi on erittäin tärkeää aivan aluksi, että ne henkilöt, jotka ovat äh, kauemmin tässä yhteiskunnassa eläneet, äh, tulevat edustetuiksi. Ja haluaisin erityisesti kiinnittää huomion nuoriin. Meidän tyki ottaa heidät mukaan varmistaa, että he ovat mukana keskustelussa, sillä he ovat niitä henkilöitä, jotka joutuvat tässä yhteiskunnassa kaikkein pisimpään elämään. Ja he ovat äh, se tulevaisuus, jota me suunnittelemme. Kun keskustelemme julkisesta osallistumisesta, osallistumisesta julkiseen elämään. Olen hiukan huolissani, sillä se mitä en haluaisi nähdä on show-esitys. Meidän ei pitäisi demokratia näytelmää näytellä niin, että pyytäisimme ihmisiä esittämään ajatuksiaan, olevaan luomia, olevaan mukana ja sitten jättäisimme nämä ajatukset jonnekin laatikon pohjalle ja unohtaisimme sen. Jos tämä on lähtökohta äh, kansalaiskeskustelulle, meidän ei pitäisi tätä työtä edes aloittaa, sillä ei ole mitään turhaannuttavampaa demokraattisessa prosessissa kuin se, ettei tule otetuksi todesta. Ja se, että ihmisten ajatukset tai ratkaisuehdotukset lakaistaan sivuun, on hyvin haitallista demokratiallamme. Siksi ensimmäistä kertaa meidän täytyy varmistaa se, että mitä tahansa tästä kansalaisdialogista seuraakaan, sitä myöskin muut toimielimet kunnioittavat. Tietenkään me emme voi ottaa mitään itsestäänselvyytenä, mutta meidän täytyy varmistaa se, että tämän keskustelun tulokset myöskin toimielinten työssä vaikuttavat, jos me keskustelemme nyt Euroopan tulevaisuutta käsittelevästä konferenssista laajemmin ja kansalaisten osallistumista laajemmin. Luonnollisesti meidän täytyy tehdä Agora-ehdotus Tässä yhteydessähän meillä on ollut kaikkein suurin määrä osallistujia, mutta kuitenkaan tämä ei ole ollut 1500 suurempi ja tämä on aivan pieni osuus vain niistä 500 miljoonasta, 500 miljoonasta ihmisestä, joita me edustamme. Meidän täytyy varmistaa se, että kaikki pääsevät mukaan keskusteluun, että kaikki keskusteluvat näistä kysymyksistä. Ja tietenkään kukaan ei pääse lopullista sanaa tuloksesta sanomaan, mutta tätä keskustelua täytyy käydä siellä, missä ihmiset asuvat, kaupungeissa ja niillä alueilla, joissa ihmiset elävät markkinoilla ja oikeustaloilla, ihan missä tahansa ihmiset sitten ovatkaan. Kansalaisyhteiskunnan täytyy käydä tätä keskustelua, kuten myöskin unionin ja poliittisten puolueiden kaikkien tahojen. Ja siksi haluaisin tuoda esiin ajatuksen saada kansalaisyhteiskunta mukaan, saada kaikki mukaan. Kun meillä on tällaisia virallisia osallistumiskanavia. Meidän pitäisi niiden lisäksi myöskin saada aikaan epävirallisia osallistumisfoorumeita, miksi niitä sitten sanotaankaan mini-agoroita, olipa nimi mikä tahansa, jotta ihmiset voisivat kokoontua yhteen ja aloittaa keskustelun. Ja tämän vuoksi olen sitä mieltä, että meidän tulee varmistaa, että parlamentti keskustelee kansalaisyhteiskunnan kanssa Äh, ammattiliittojen kanssa, talouselämän edustajien kanssa ja myöskin äh, jäsenmaissa vaikuttavien poliittisten puolueiden kanssa. Meidän täytyy kaikkien ajaa tätä keskustelua eteenpäin koko yhteiskunnassa, mutta meidän täytyy varmistaa myöskin se, että lehdistö on mukana, että media puhuu asioista. Ihmisten täytyy tietää, että tämä keskustelu on käynnissä. Sillä minusta ainakin tuntuu tällä hetkellä, että monet ihmiset eivät edes tiedä, että Euroopan unionin tulevaisuudessa tullaan keskustelemaan. Tämä on siksi hyvin tärkeä seikka ottaa huomioon. Ja kuten aina, jos jotakin haluaa tehdä kunnolla, resursseja täytyy olla saatavilla. Tässä resurssit tarkoittavat sitä, että meidän täytyy suunnata varoja siihen, että ohjelmassa tehdään hyvin tunnettu. Meidän täytyy luoda PR-kampanja. Ihmisten täytyy saada tietoa, meidän täytyy tiedottaa asiasta heille ja meidän täytyy varmistaa, että varat tätä varten ovat olemassa. Olen jo kaupunkien ja alueiden neuvoston kanssa eh, keskustellut ja alueiden komitean tuossa Helmut Scholz mainitsikin. He ovat valmiita toimiin, he ovat valmiita tarttumaan tähän keskusteluun. He haluavat eh, kotipaikkakunnillaan järjestää tapahtumia. He tukevat tätä aloitetta, jonka parlamentti on käynnistänyt, mutta he myöskin sanovat, että tarvitsevat varat kaiken rahoittamiseen. Tässä ei puhuta mistään valtavista määristä, miljardeista tai miljooneista, kuten monivuotoisen rahoituskeuksen yhteydessä tällä hetkellä. Me puhumme siitä, että kaikissa kaupungeissa voitaisiin jotakin järjestää ja että voisimme taata sen, että aina kun näitä osallistavia ohjelmia järjestetään, varat niille on olemassa. Mutta tämä täytyy tapahtua siellä, missä ihmiset todellakin elävät. Eli vetoisin nyt kaikkiin, hyvät toverit, meidän täytyy vedota nuoriin, saada kaikki, ei vain Saksassa, vaan kaikissa jäsenmaissa mukaan. Varmistaa se, että kaikki ovat tässä keskustelussa mukana. Paljon kiitoksia. Grazie mille la parola. Kiitoksia. Seuraavana edustaja Vintse, kolme minuuttia.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 Kyllä hän on periaatteessa yhdistettynä, mutta jostain syystä emme saa häneen yhteyttä nyt. De Vesa. Siinä tapauksessa seuraavana Ruiz de, Ruiz de Vesa kolme minuuttia ja hänen jälkeen sitten edustaja Vintse. Mr. Bevesa, can you push, push the speak button, please? Thank you. Edustaja Vintsi, voisitteko painaa sitä speak-nappulaa? Olkaa hyvä. Se non c'è eh, Ruiz de Vesa. Eli ole paikalla yritetään uudestaan eh, Ruiz De saakin myöhemmin ja Troksaani seitsemän minuuttia. Mr. Troxani, can you push the speak button so you have the floor? Igen, köszönöm szépen. Most magyarul kívánok hozzászólni. Mint említettem, az európai polgárok részét... Kiitos oikein paljon. Puhuisin Unkaria. Kuten jo sanoin, Euroopan kansalaisten osallistuminen päätöksentekoon Euroopan rakentamiseen on tärkeä asia. Meidän tulisi pyrkiä välttämään seuraavanlainen tilanne. Kansalaiset eivät saisi saada sellaista tunnetta, että ainoastaan tietyt ihmiset, pieni eliitti, pääsee osallistumaan. Olen kollegoiden kanssa samaa mieltä. Niiden kollegoiden, jotka painottavat sitä, että on hyvin tärkeää olla yhteyksissä Euroopan kansalaisiin. Mutta tärkeä kysymys on myös se, miten tämä yhteys saadaan aikaan. Minusta tuntuu, että on aiheita, jotka koskevat kaikkia kansalaisia samoin, kuten terrorismin vastainen taistelu, maahanmuutto, pandemiat, väestökehitys, perheiden tukeminen ja niin edelleen. Nämä ovat sellaisia aiheita, jotka koskevat kaikkia kansalaisia kaikkialla Euroopassa. Meidän on ymmärrettävä, se, miten haluamme olla yhteydessä kansalaisiin. Jos emme käydä turhia ideologisia keskusteluita, tämä vie vain tuhoon. Kansalaisia kiinnostaa kansalaisten oma arki. Siksi on tärkeää saada kansalaisten jokapäiväinen elämä keskusteluidemme keskiöön. On siis tärkeää tiedostaa, mitkä ovat sellaisia aiheita, jotka kiinnostavat kansalaisia. Sitten on sellaisia aiheita, jotka koskevat vain tiettyjä jäsenvaltioita, kuten kalastus. Ranskassa tai Elokomaissa kalastus on hyvin tärkeä aihe. Unkarissa meillä on vain suuri Palaton järvi ja siksi kalastus ei ole meille niin tärkeä aihe. Sitten on aiheita, jotka ovat Euroopan laajuisesti tärkeitä. Ja toiset aiheet koskettavat vain tiettyjen jäsenvaltion kansalaisia tai tiettyjä kansalaisryhmiä. Rajat ylittävät vaalilistat ovat esimerkiksi sellaisia asioita, jotka eivät kiinnosta kansalaisia. Mielestäni kuuleminen keskustelut ovat tärkeitä sekä kansallisella että Euroopan tasolla. Asia voidaan hoitaa toki myös kansallisella tasolla. Esimerkiksi kyselylomakkeeseen voidaan saada vastauksia kansallisvaltion tasolla tai kysymykset voivat koskea vain yhtä jäsenvaltiota. Meidän on tiedettävä siis, mitä välineitä voidaan käyttää. Minun tavoitteenani olisi se, että luodaan tällainen eurooppalainen poliittinen alue. Sellainen tila, jossa kansalaisyhteiskunta voi auttaa ottamaan esiin tiettyjä aiheita, joista voidaan yhdessä keskustella. Kansanäänestys Euroopan tasolla – ei ole asia, joka on olemassa. Eli kansanäänestyksiä ei ole, mutta Eurooppa-vaalit toki. Europarlamentaarikot elävät osittain elämänsä täällä Brysselissä. Ja se tarkoittaa sitä, että pääsemme vähemmän yhteyksiin kansalaistemme kanssa. Kansala- kansalliset parlamentaarikot ovat paljon läheisemmässä yhteydessä kansalaisiin. Uskoakseni kansalliset kysymykset pitäisi integroida paljon paremmin Euroopankin todellisuuteen. Jos kansallisen tason kansanedustajat eivät osallistu Euroopan tason kysymysten käsittelyyn. Tämä tarkoittaa sitä, että jotkut kansalaiset eivät saa ääniään kuuluviin. Siksi meidän on pohdittava menetelmiämme ja arvioida niitä aina uudestaan. Alueiden komitea on tärkeä toimija. Useat ihmiset eivät ylipäätään tiedä alueiden komiteaa tai tiedä sen toiminnasta mitään. Näin kuitenkin saadaan edustajia kuuluviin, jotka tulevat Euroopan kaupungeista ja alueilta. Ja niiden tehtävä on hyvin tärkeä. Emme saa unohtaa sitä, että Damato ja muut poliitikot vuonna 2001 käsittelivät näitä kysymyksiä valmistelukuntatyössään. Minusta tuntuu, että tämä on aihe, jota tulisi nyt käsitellä digiympäristössä. Meidän täytyy pohtia sitä, mitä keinoja voitaisiin käyttää, että Euroopan kansalaisten etuja voitaisiin edustaa paremmin niin etteivät kansalaiset siirry vastustamaan Eurooppaa. Muuttuu euroskeptikoiksi. Tätä työtä voidaan tehdä toki kansallisella tasolla, kansallisten parlamenttien ja hallitusten kautta. Sekin on tärkeää työtä. Tulevina vuosina meidän on käsiteltävä tätä aihetta – realistisesti. Muuten ei päästä eteenpäin. Kiitos. Dovrebbe essere raggiungibile Ruiz de Vesa. Nyt Ruiz de Vesan pitäisi olla linjoilla. Olkaa hyvä, teillä on puheenvuoro. Presidente. Kiitoksia puheen, puheenjohtaja. Haluaisin ensinnäkin kiittää esittelijä Helmut Scholzia Mielestäni hän on esittänyt asian hyvin. Mielestäni hän on esittänyt oikein hyviä ehdotuksia. Emme varmasti kaikki voimme niitä tukea. Hän mainitsi täällä tärkeän ehdotuksen, nimittäin pysyvän järjestelmän luominen, joka koskisi pysyvää konsultaatiota – joka olisi alueiden komitean ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitean hoidettavana. Uskon, että Euroopan parlamentin pitäisi tähän perehtyä ja pohtia sitä varmaankin mietinnössämme ja tukea sitä ja parantaa sitä. On totta, että eurooppalaisessa demokratiassa meillä on erilaisia välineitä jo, kuten nuorten kuuleminen ja julkiset kuulemiset, joita komissio järjestää silloin tällöin. Myös vetomusoikeus ja Euroopan kansalaisaloitteet, mutta voimme tehdä enemmänkin. Erityisesti koska me edustamme Euroopassa sitä demokratian tasoa, joka on maantieteellisesti kauempana ihmisistä. Siksi meidän on ponnisteltava vieläkin enemmän – jotta saimme aikaan tällaisen pysyvän kuulemisjärjestelmän. Tällaisessa järjestelmässä pitäisi olla mukana myös paikallisviranomaiset, jotta nämä kuulemiset voitaisiin aktivoida ja tästä syystä me olemme ehdottaneet pilottihanketta, johon puheenjohtaja aikaisemmin jo viittasi BELE-hanke, eli Euroopan rakentaminen paikallisviranomisten tasolla. Täällä on viitattu Euroopan tulevaisuutta koskevaan konferenssiin. Tietenkin tämä on esimerkki kansalaisten rakenteellisesta kuulemisesta, mutta meidän olisi pyrittävä itse asiassa sellaisen konferenssiin, joka toimisi esimerkkinä, mutta se olisi yksi ainoa tapaus. Haluaisimme, että konferenssin jälkeen meillä olisi tällainen pysyvä järjestelmä, johon esittelijä on viitannut. Tämän lisäksi, jos haluamme, että meillä tällaiset kansalaisten kanssa pysyvät kuulemiset toimisivat tehokkaasti, niin meidän on varmistettava, että järjestelmässä on mukana myös koulutusosio. Minä en tietenkään tässä tarkoittaa, että kaikkien eurooppalaisten kansalaisten pitäisi hallita Eurooppa-oikeutta tai muuta, mutta jos haluamme, että tämä harjoitus saman kuin koko konferenssi, mutta jos haluamme, että meillä on tällainen, mer- tällainen pysyvä järjestelmä, jos, jolla on jotain merkitystä, niin kyllähän meidän on tarjottava myös välineitä, joiden kautta osallistujat voivat todella hyödyntää tätä mahdollisuutta. Kiitoksia puheenjohtaja pahoittelen, kun tulin tänne sana, saliin, mutta järjestelmä ei omasta toimistostani käsin toiminut. Palaan sinne toimistoonne nyt. Kiitoksia. Muy bien, gracias. Oikein hyvä, kiitoksia. Sitten edustaja Vince kolme minuuttia. Grazie, presidente, and uh, sorry for the tech. Kiitoksia puheenjohtaja. Pahoittelen teknisistä teknisiä vaikeuksia. Ei ole helppoa äänestyksen lomassa käydä valiokuntakokousta etänä. Me kuulimme tässä hyvin tärkeitä puheenvuoroja. Erityisesti edustaja Scholzia haluaisin kiittää hänen ajatuksistaan. Uskoakseni kun ne saadaan paperille varjoesittelijöiden kanssa käytävien keskustelujen jälkeen. Tästä asiakirjasta tulee hyvin mielenkiintoinen. Minä seuraan tätä aihetta myöskin äh, siitä näkökulmasta, että olen Libessä ähm, asiassa esittelijänä. Olen sitä mieltä, että meidän tulisi kasvattaa ihmisten tietämystä ja ymmärrystä siitä, mitä Euroopan unioni tekee ja kuinka demokraattisesti unionin toimintaan voidaan osallistua. Äh, mitä enemmän kansalaiset ymmärtävät, kuinka paljon heidän elämästään päätetään Euroopan unionin tasolla, sitä enemmän he haluavat Euroopan unionin politiikan laadintaan osallistua vaalien ulkopuolellakin. Tämä ulottuvuus liittyy paljon siihen, kuinka Euroopan unioni on läsnä julkisessa keskustelussa ja medioissa. Euroopan unionin legitiimiys on perustunut niin kutsuttuun output-legitiimiyteen, siihen, minkä tyyppistä politiikkaa ja mitä päätöksiä kansalaisten eteen on tehty miksi pitäisimme tätä nyt riittävänä Euroopan unionin toimintaa vain sisämarkkinoiden alalla ja oikeuksien alalla on paljon argumentteja sen puolesta, että Euroopan unioni ei enää äm, kilpisty vain tähän, vain on laajempi yhteiskunnallinen hanke. Meillä on prosessi käynnissä kansalaisten osallistumista muuttuminen –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 Thank you very much. The... Kiitoksia. Seuraava puhuja, edustaja Bishop, kolme minuuttia. bishop. Kiitos oikein paljon. Kiitos myös johdannosta tähän aiheeseen. Kaikki puhujat ovat jo painottaneetkin sitä, että nyt on juuri oikea aika pohtia sitä, mitä uusia menettelyitä voitaisiin ottaa käyttöön, jotta eu kansalaiset voitaisiin voimakkaammin ottaa Eurooppa-politiikan muotoilemisen mukaan. Meillä on pari neuvoantavaa toimielintä, Euroopan talous- ja sosiaalikomitea ja alueiden komitea. Ja jos komiteatkin pyrkisivät kehittelemään tällaista pysyvää järjestelmää, meidän pitäisi olla läheisessä yhteistyössä näiden toimijoiden kanssa. Todellakin tämä on yksi oppi myös edellisistä Euroopan parlamentin vaaleista. Vankan mobilisoinnin kautta saatiin äänestysprosenttia korotettua. Ja tällaisen vankimman yhteyden rakentaminen kansalaisten ja toimijoiden välille on hyvä asia. On oltava tarkkana siinä, että tästä tulee osallistava menettely – niin ettei automaattisesti suljeta pois sellaisia kansalaisia, jotka muutenkaan eivät usein osallistu äänestämällä. Tarvitsemme siis menettelyt, joiden kautta saadaan juuri yhteys näihin kansalaisiin, jotka tähän mennessä ovat jääneet toimintamme ulkopuolelle. Tämä mielestäni on yksi suurimmista haasteistamme, koska ei voida sallia sellaisia järjestelmiä, jotka sopivat ainoastaan diginatiiveille ja tietyille ryhmille, jotka muutenkin pääsevät helpommin vaikuttamaan. Tärkeä kysymys on myös se, mitä tuloksille tapahtuu. Todellakin meidän pitää olla tässä tarkkana, jottei menetellä niin kuin usein kuulemisissa tähän mennessä. Eli jotain saa sanottua, mutta ei saa mitään vastakaikua, ei tiedä mitä tälle panokselle tapahtuu. Ensimmäinen askel eteenpäin on varmasti Euroopan tulevaisuutta käsittelevä konferenssi. Todellakin on kyse siitä, että vahvistetaan demokratiaa. Tämä on siis lisätekijä, jota pidän välttämättömänä ja mielelläni osallistun jatkotyöhön. Kiitos oikein paljon vielä Helmut Scholzille. Onorevole eh, Nienas. Seuraavan edustajan Niinas, kaksi minuuttia. Hello? Sorry. Um, yes, thank you very much. Kiitoksia. Tämä keskustelu oli todella kiinnostava. Olemme varmaan kaikki yhtä mieltä siitä, että tämä kansalaiskeskustelu on hyvin tärkeä. Kysymys on siitä, se, miten tästä eteenpäin ja miten tämä saadaan toteuttumaan, kun katsotaan näitä osallistumismenettelyjä kuten Euroopan kansalaisaloite, niin, niin kynnys on aina aika korkea. Miljoona ihmistä pitää saada allekirjoittamaan – asiakirja, mutta sitten taas nämä tulokset ovat hyvin heikkoja, kuten sanoin. Asia menee petivaliokuntaan ja sitten siitä ei oikeastaan enää puhuta ollenkaan sen jälkeen. Tämä on myös ongelma alueiden komitean kanssa ja myös tällaisen sosiaalikomitean kanssa. Nämä komiteat on otettu mukaan tähän keskusteluun Euroopan parlamentin ja neuvoston kanssa niin, että saataisiin laajemmalle yhteiskunnalle ääni niin että alueetkin saisivat äänen. Ja nyt aina kun heiltä tulee lausunto, niin se käsitellään vastuuvaliokunnassa aika turhana paperina. Näinhän se menee. Vähän häpeäntä, että mainitsemattakaan sitä, että neuvostohan ei välitä näistä lausunnoista ollenkaan. Meillä on nämä kaikki prosessit. Me olisi todella varmistettava, että, että ihmisten äänti, äänen kuuleminen ei ole pelkkää esitystä ja näytelmää. Ja kyllä tässä tarvitaan myös toimielinten tukea. Jos se ei sitten mihinkään päädy, niin sitten on palattava suoraan demokratiaan niin, että todellakin otetaan mukaan nämä ihmiset ja järjestetään vaaleja asioista, ei ehkä joka vuosi niin kuin Sveitsissä, mutta tärkeistä asioista Euroopassa voitaisiin järjestää näitä vaaleja. Ja tällöin saataisiin todella tällainen merkityksellinen toimia aikaan, eikä tämä olisi pelkkää demokratiateatteria. Bene, era l'ultimo oratore dalla parola. Hyvä, hän oli viimeinen puhuja. Seuraavana edustaja Scholz keskustelun päätteeksi, olkaa hyvä. Ähm, ich möchte mich ganz herzlich bedanken für die Oikein sydämelliset kiitokset tästä mielenkiintoisesta keskustelusta varjoesittelijöille ja kaikille kollegoille valiokunnassa. Uskoisin kyllä, että edessämme on tärkeä kysymys, kun pohdimme, miten haluamme vahvistaa kansalaisten asemaa päätöksentekoprosessissa. Sanin kannan ottaisin tässä esiin. Tietenkin olemme vielä tällaisessa hybridirakennelmassa, jossa eurooppalainen taso ei ole niin selkeä kansalaisten mielessä, miten päätöksiä esimerkiksi EUssa tehdään. Tällainen alusta, jota toin vähän esiin jo, voisi varmasti myös mahdollistaa sen, että nuoret ja kansalaiset saisivat sellaisen käsityksen, että siellä tehdään päätöksiä, jotka vaikuttavat arkielämään. Muuten tällaista eurooppalaista tilaa ei synny. Muistuttaisin Spinellin sanoista. Aikoinaan hän puhui siitä, että haluamme Euroopassa, mantereella myönteistä yhteistyötä kansalaisten kesken. Ja tämä on mahdollista ainoastaan, jos ymmärretään toisten taustat ja ajattelutavat. Uskoisin, että tällainen läheisempi yhteys tavallaan edustuksellisen suoran demokratian välillä on kiinnostava ajatus. Ei pidä ajatella, että tämä vie jotain kansanedustajilta, vaan tuo jotain lisää. Kun siirrytään Euroopan tulevaisuutta käsittelevään konferenssiin, on tärkeää, että meidän perussopimusvaliokuntamme kanta on tuotu esiin. Tämä on kantamme, joka liittyy moniin keskusteluihin, joita on käyty tähän mennessä. Meillä on monia päätöslausemia, kuulemisia ja niin edelleen myös kansalaisaloitteista. Paljon on kehitelty tällaista uutta osaamista ja tietoa siitä, miten kansalaiset saadaan vankemmin mukaan. Mutta nyt pitää pohtia sitä, miten tämä kaikki saadaan päätöksentekoprosessiin mukaan. Tämä on yksi hankala kysymys meille keskusteltavaksi. Olen iloinen kaikista ehdotuksista, joita tähän mennessä on saatu. Ja hyvät kollegat, vielä sananen. Meidän tulisi pohtia vielä sitä, miten neuvostossa äänestetään. Kyse ei ole ainoastaan parlamentista, kyse on myös siitä, miten neuvosto toimii avoimemmin omassa päätöksentekomenettelyssään, kun tehdään lopullisia päätöksiä Euroopan politiikasta. Velvoitammeko myös jäsenvaltion tason siihen, että voimakkaammin otetaan mukaan kansalaiset kun ajatellaan kansallisten edustajien toimintaa neuvostossa, tämä on sellainen prosessi, jota on kehiteltävä. Se olisi mahdollista nykysopimusten puitteissa jo. Siis se, että mandaatti annetaan päättäjille voimakkaamman kansalaisten osallistumisen kautta. Tämä mahdollistaisi sen, että kansalaiset osallistuvat paremmin päätöksentekoon. Kyllä, olen samaa mieltä myös niiden kanssa, jotka sanovat, että tämä ei saa olla mikään eliitti asia, joka toimii digitaalisesti ainoastaan. Esimerkiksi maatalouspolitiikan kautta vaikutetaan maaseudun asukkaiden päivittäiseen elämään voimakkaasti. Kyse ei ole siis ainoastaan esimerkiksi maataloustuotannosta. Kyse on siitä myös, että ihmiset elävät maaseudulla ja heidän elämäänsä vaikuttaa näin yhteisen maatalouspolitiikan päätökset. Näin yhteinen maatalouspolitiikka ei koske siis ainoastaan ruoan tuotantoa sinänsä, vaan odotuksia on paljon, on otettava huomioon ympäristö, ilmasto ja niin edelleen. Tämä liittyy pitkälti myös kulttuurikysymyksiin, historiallisiin kysymyksiin, siihen, minkälaiset elinolot näillä alueilla on. Tämä on myös yksi seikka, joka olisi otettava huomioon, jos haluamme kehitellä näitä mekanismeja, joita meillä on nyt käytössämme. Ovatko nämä välineemme riittävät ja mitä uusia välineitä voitaisiin ottaa käyttöön ja ihan lopuksi vielä. Valiokunta-aloitteinen mietintö saadaan varmasti ennen kuin konferenssi saadaan loppuun. Näin tämän siis yhtenä osallistavana tekijänä tähän Euroopan tulevaisuutta koskevaan konferenssiin. Niklas, olen kanssasi aivan samaa mieltä. Konferenssin on oltava rohkea askel Euroopan poliittisissa päätöksissä, jotta kehitellään järjestelmää eteenpäin jotta ei aiheuteta pettymystä, jotta tästä ei tule vuoropuhelua, jolla ei ole mitään vaikutusta, vaan että tulee jonkinlainen seurantaprosessi. Aivan totta, Kabi. Tarvitaan sellaisia tuloksia, että voidaan taata, mahdollistaa tällainen eurooppalainen tulevaisuus. Muuten tulevaisuutemme eurooppalaisena on ehkä uhattuna. Meidän on näin vahvistettava demokratiaa. Kiitos. Bene, grazie onorevole Scholz. Mi pare il dibattito molto interessante. Kiitoksia edustaja Scholz. Tämä on oikein kiinnostava keskustelu. Tähän päätämme tämän päivän ensimmäisen osuuden. Jatkamme kokousta kello 16.45. Kiitoksia kaikille.